Dear colleagues. Hyvät kollegat, on aika jatkaa, koska me keskustelemme erittäin tärkeästä asiasta. Tähän tiedätte, että meillä ei ole kauheasti aikaa muutenkaan tätä kohtaa varten. Ensinnäkin toivotan tervetulleeksi komission jäsen Andriu Kaitiksen Envi-valiokuntaan – tiedätte, että komissio eilen hyväksyi pitkään odotetun kriteeriluonnoksen, jotta voitaisiin määritellä hormonaaliset haitta-aineet, kasvitorjunta-aineissa. Me tiedämme, mikä merkitys kriteereillä on sekä ihmisten että eläinten terveydelle, kuten myös ympäristölle ylipäätään. Siksi olen erityisen iloinen siitä, että komission jäsen on valmis nyt esittelemään näitä kriteeriluonnoksia meidän tämänpäiväisessä kokouksessamme. On hauskaa kuulla yksityiskohtaisempia tietoja ehdotuksesta, kuten myös sitten seuraavista toimista, joita komissio toteuttaa. Kiitos läsnäolostanne tänään. Olkaa hyvä. Thank you, Chairman. Honorable member. Kiitos puheenjohtaja, hyvät jäsenet. Viime viikolla Euroopan parlamentissa hyväksyttiin päätöslauselma, jossa esitetään, että komission pitää pitää kiinni velvoitteistaan, eli tarvitaan tieteellisiä perusteita hormonaalisiin haittaimisiin liittyen. Ja olen luvannut, että ne saataisiin ennen kesää. Ja todellakin olen tästä lupauksesta kiinni pitää on esitetty nämä kriteerit ja tämä on tehty kasvinsuojeluun liittyen ja myöskin mitä tulee torjunta-aineisiin ja torjunta-lainsäädäntöön. Ja kun puhutaan näistä kahdesta lainsäädännöstä, eli kasvinsuojeluaineista ja torjunta-aineista, voin todeta, että tieteelliset kriteerit eh, ovat sellaista, niissä huomioidaan VTO-määritelmät eh, hormonaalisten haittaineiden osalta. Ja määritelmä toteaa, että kemiallinen aine on hormonaalinen haittaine silloin, jos ensinnäkin se aiheuttaa haitallisia vaikutuksia ja jos toiseksi tämä aiheutuu eh, tämän tyyppisestä hormonaalisesta vaikuttimesta. Komissio Esityksessä huomioidaan siis tieteelliset kriteerit ja määritellään myöskin, täsmennetään sitä, miten tunnistaa näitä eh, ja miten tämän tunnistamisen tulisi hoitua tunnistaminen on tärkeä asia ja on tärkeää, että hyödynnetään olemassa olevaa tieteellistä tietoa ja tällaista tämän pohjautuvaa lähestymistapaa soveltaen toimitaan. Ja tarvitaan myöskin hyvää tarkistusmenettelyä. Toteaisin, että me olemme ottaneet tällaisen moderaatin lähestymistavan. Haluamme riittävää todistustaakaan, mutta emme mitään lopullista sellaista. Eli jos epäilyksiä syntyy, toiminnan mahdollisuus on olemassa, eli ennaltavarautumisen periaate toteutuu. Siitä lähdetään liikkeelle. Komissio myöskin on hyväksynyt tiedonannon eh, hormonallisista haitta-aineista. Siitä saa yleiskuvan tästä sääntelykontekstista. Ja kuten varmasti tiedätte, Euroopan unionin lainsäädäntö monelta osin tarkastelee tätä asiaa. REACH, eh, kosmetiikka-ala, varsin monista kysymyksistä tämä nousee esiin ja siksi tarvitaan vahvaa vaikutusten arviointia ja komission päätös eh, toteuttaa tämä vaikutusten arvio sai kritiikkiä osakseen. Myös täältä valiokunnasta kritiikin ääniä kuultiin. Mutta itse pidän tätä hanketta varsin tärkeänä, koska näin kollegio pystyi tekemään eh, perustellun päätöksen tässä varsin herkässä kysymyksessä parlamentissa ja jäsenmaissa toivottavasti myöskin hyödytään tästä tehdystä työstä. Ja sitten kun tarkastella näitä kysymyksiä, niin toteaisin, että komissio päätöksessään lähti liikkeelle tieteellisestä tiedosta, ei sosiotaloudellisista näkökulmista. Asiakirjat on nettisivullamme julkaistu, jotta avoimuusperiaate toteutuu biosidien torjuntain direktiivi todellakin ovat sellaiset, että turvataso on maailmanlaajuisesti tarkastellen mahdollisimman korkea ja todellakin eh, riittäviin tieteellisiin tietoihin pohjautuviin vaatimuksiin se pohjautuu. Aine hyväksytään vain jos jäsenmaan toteuttava kattava tutkimus ja vertaisarviointi EFSAn taholla osoittavat, että eh, realistisissa käyttötilanteissa voidaan katsoa, että aine ei aiheuta näitä haitallisia vaikutuksia ihmisille, eläimille tai ympäristölle. Nykylainsäädännössä eh, eh, esitettiin tuolloin väliaikaisia säännöksiä, koska tuolloin vielä tieteellisiä kriteereitä ei voitu käyttää, kun haluttiin määritellä hormonaaliset hautta-aineet. Ja nyt sitten tilanne on edistynyt, asia on tarkasteltu tiedemaailmassa ja politiikan keskuudessa. Ja itse olen kuullut varsin eh, laajalta eh, sektorilta tiedemaailman edustajien eh, kommentteja, koska alasta riippuen tiedemiehet ja akateemikot tarkastelevat näitä kysymyksiä hieman eri vinkkelistä. Ja Tällä tavalla todellakin on todella pyritty huomioimaan tieteellinen konsensus ja kun on kuultu 23 eri maalaista tieteilijää, oli mahdollista saada aikaan konsensus tähän tieteelliseen arviointiin ja sehän saatiin tämän vuoden keväällä. Tämän lisäksi on tarkoitus päivittää poikkeuksia, mitä tulee vaan tuotteisiin. Ja tällä tavalla toivottavasti hyödynnetään tieteellistä tietoa parhaalla mahdollisella tavalla ja katsotaan, mitkä ovat riski- ja altistumisasteet. On tärkeää, että komissio tekee poikkeuksista päätöksen huomioiden kaiken olemassa olevan todistusaineiston. on ymmärrettävä, minkä tyyppistä haittaa kyseinen aine konkreettisesti aiheuttaa. Kävimme läpi myös muita mahdollisia vaihtoehtoja kriteereistä puhuttaessa. Ja näissä todellakin jäsenmaiden, tiedemaailman ja sidosryhmien kannat on pyritty arvioimaan VTOn määritelmiin toivottiin joissain yhteyksissä täydennystä ja katsottiin, että miten määritellä haitalliset vaikutelmat. Jotkut sitten toivoivat tällaista luokkapohjaista lähestymistapaa, jossa lähdettiin liikkeelle eri arvioinneista ja toisaalta huomioitaisiin myöskin VTO-määritelmät. Komissio ei kuitenkaan loppujen lopuksi päätynyt näihin vaihtoehtoihin seuraavasta syystä sillä tämä tieteellinen yhteisymmärrys, konsensus, jonka mainitsin, totesi, vahvuus potenssi ei olisi tässä seikka, jos lähdettäisiin liikkeelle, vaan se huomioidaan siinä vaiheessa, kun arvioidaan mahdollista aineen aiheuttamaa riskiä. Ja tieteellisten arvioiden pohjalta emme pitäneet näin ollen tätä voimakkuutta potenssia sopivana. Öö, arviointikriteerinä. Sitten tämä kategoriapohjainen lähestymistapa. Katsoimme, että jos luodaan eri luokkia eh, sen suhteen, mitä nämä aineet voivat olla, että siitä olisi saatu toivottavaa hyöty, kun eh, halutaan kuitenkin selvittää sitä, mistä todella on kyse silloin, kun puhutaan hormonaalisesta haitta-aineesta. Mitään tällaista ehkä meibiä ei haluttu tässä eh, mukaan ottaa biosidi- ja torjunta-aine, lainsäädäntö eh, tuo, tuo näin oikeudellista valmiutta eri tahoille. Ja painotan sitä, että Eh, tämä parlamentin tai lainsäädäntö, joka täälläkin hyväksyttiin, ei anna riittävää valmiutta eh, silloin, kun on epäilys siitä, että aine saattaa olla hormonaalinen haitta-aine. Tämä aiheuttaa hämmennystä ja epävarmuutta myöskin. Ja se on pidettävä mielessä, koska kuitenkin päätavoitteena on terveyden ja ympäristön suojelu väliaikaiset nykykriteerit, jotka löytyvät lainsäädännöstä, eh, jätettiin pois, koska ne eivät ole hyvin palvelleet tarkoitustaan. Hyvä puheenjohtaja. Eilen esitetyt komission kriteerit lähtevät liikkeelle VTOn käyttämistä kriteereistä. Ne pohjautuvat tieteelliseen tietoon ja takaavat sen, että parhaalla mahdollisella tavalla suojellaan ihmisten, eläinten ja ympäristön terveyttä ja hyvinvointia. nämä toimiluonnokset, jotka esiteltiin eilen tulee saada hyväksyttyä. Ensinnäkin siihen liittyvä delegoitusäädös käydään läpi asiantuntijaryhmissä ja sitten sen komissio hyväksyy. Sitten toimi sitä käsitellään ja sitten sitä äänestetään pysyvässä komiteassa. Molemmat säädökset sitten käydään läpi parlamentissa ja myöskin neuvostossa. Näin ollen teidän yhteistyönne on erittäin tärkeää ja siihen toivottavasti voin luottaa. Ja nämä kriteerit tulevat muodostamaan tärkeän askeleen ympäristön ja terveyden suojelussa ja ovat myöskin tärkeitä, kun ajatellaan unionin kemikaalilainsäädäntöä, jossa sitten huomioidaan myöskin kolmansien maiden tilanne tämä on ensimmäinen sääntely, kehys maailmanlaajuisesti tarkastellen, kun puhutaan hormonaalisista haitta uutta aineista, eli on mahdollista, että olemme pioneereja tässä tärkeässä asiassa. EFSA ja EKA välittömästi ryhtyvät tarkastelemaan yksittäisiä aineita, jotta voidaan mahdollistaa uusien kriteerien täytäntöönpano eh, mahdollisimman nopeasti, kunhan ne on hyväksytty. Kiitos eh, mielenkiinnostanne. Teillä varmasti on kysymyksiä, mutta eh, vielä yhteen tärkeän seikkaan, joka eilen Potsin eh, puheenvuorosta esiin nousi. Hän kysyi eilen, onko mahdollista, että kriteerit keskittyvät pelkästään ihmisten terveyteen ja tällöin vain eh, varsin harva aine määriteltäisiin hormonaaliseksi haitta-aineeksi, mutta tällöin ei mennä VTOn kriteerien mukaisesti ja haluan selventää jo tässä vaiheessa erästä seikkaa. Me esitämme sellaisia kriteerejä, joissa huomioidaan ihmisten terveys, mutta myöskin ympäristön hyvinvointi. Esimerkiksi eh, eh, osasto A käsittelee ihmisiä ja osasto B sitten eh, muita kuin ei-kohdennettuja organismeja. Tämä siis tässä lainsäädäntöesityksessä. Ja sitten tämä pätee myöskin kasvinsuojeluaineisiin kannattaa muistaa se, että kun näitä kriteereitä täytäntöön pannaan, on huomioitava kaikki olemassa oleva tieteellinen tieto kummankin osa-alueen osalta. Kun puhutaan biosidestä ja torjunta-aineista, niin silloin ilman muuta puhutaan ympäristöön liittyvistä kysymyksistä, se on ihan selvä. Mutta sitten ympäristötason suorassa kytköksessä ihmisten terveyteen, mutta myös eläinten hyvinvointiin. Eli pitää olla olemassa todistettua tietoa, e, ja jos näin tehtäisiin, silloin vain varsin harva aine määriteltäisiin e, hormonaaliseksi haittoaineeksi. Ja sitten voi esittää kysymyksen, että ketä tässä halutaan käyttää koikkanin ja omia EU-kansalaisiammeko. Eli tällaisia väärinkäsityksiä tuntuu olevan tässä taustalla. Me emme lähde liikkeelle jo tunnetuista vaikutuksista, vaan haluamme käydä läpi kaiken olemassa olevan tiedon, käydä sen läpi eh, ja eh, tässä lähteä liikkeelle eh, todistuksiin pohjautusta lähestymistavasta mutta ei sellaista todistusta, sellaista todistusta, jotka jo ovat olemassa. Haluamme käydä läpi kaikki mahdolliset laboratorio- ja muut tutkimukset ja tutkimustiedot ja niihin pohjata analyysimme ja tarkastelemme myöskin mahdollisimman laajasti tieteellistä kirjallisuutta, eli tällainen biologinen uskottavuus, eh, luotettavuus, se halutaan tässä ottaa keskiöön. Ja todellakin ennaltaehkäisevä periaate, ennaltaehkäisyyn periaate on tässä ilman muuta myöskin varsin tärkeässä roolissa. Kiitos. Täällä on pitkä puheenvuoroluettelo. Ensinnäkin poliittisten ryhmien edustajat ja lyhyesti pyydän, koska ei ole kauheasti aikaa tänään. François Grostet ensimmäisenä kansanpuolueesta. Merci beaucoup, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Komission jäsen, kiitos, että tulitte tänne kertomaan näitä tietoja. Minä sanoisin, että olen rauhallisen mielin, mutta vähän huolestunutkin rauhallisen mielin, koska kriteerit on nyt julkaistu. Siinä on otettu mallia WHOn kriteereistä hormonallisista haitta-aineista oli hyvä pohja, mutta oli kyllä huolestunutkin, koska minusta vaikuttaa, että tässä on yksilöintikriteereistä tiettyjä hankaluuksia. Se saattaa lainsäädännön tavoitteet kyseenalaistaa. Ensinnäkin kyse on poikkeuksista, joka liittyy riskiin ja altistumiseen, jos nyt oikein ymmärsin. Lukien asiakirjojen niin aine voidaan häiritseksi lukea, mutta sitten bios, Kasvinsuojeluaine asetuksen pohjalta voidaan antaa poikkeus, se on vähäinen se vaikutus. Ja tässä otetaan niitä huum, mahdollisia cocktailvaikutuksia. Ikään kuin tässä voidaan kiertää näitä määräyksiä, myös arviointiin ja sitten korvataan, vaikka sitä sanoo, että nimenomaan riskiin perustuen. Ja sivulla kahdeksan tiedonannossa todetaan, että tässä ei hormonista haittaineiden kieltoa kyseenalaistettu, jos vaara on arvioitu, kuten kasvinsuojeluasetus edellyttää. Mutta kun sinne tulee poikkeusjärjestelmän mukaan riskianalyysin perustuen, niin olen sitä mieltä, että kyllä tässä on ongelma olemassa. Sivulla viisi, siinä evätään kategoria lähestymistapa, vaikka se olisi ehkä hyödyllinen. Sivulla kuusi selitetään puolesta, että on erittäin vaikea määritellä altistumiskynnykset, jotka olisivat varmoja hormonihäiritsijöille – mutta sitten voidaan poikkeuksia kuitenkin määritellä mukaan vähäisen riskin pohjalta, sekin on ongelma, ja samalla sivulla edelleen evätään myös kriteeri, joka liittyy voimakkuuteen silloin, kun määritellään haitta-aineita ja jopa viedä mahdollisuus siitä, että voitaisiin uudelleen arvioida aineen riski, Altius. Ja totta kai kompromissi täytyy löytyä, mutta minulla on vaikutelma, että te olette tulleet vain puoliväliin, etkä todellakaan ratkaise tätä kysymystä lopullisesti ja saattaa syntyä aikamoinen ongelma ja iso huoli kansalaisille ja totta kai ympäristökin on vaarassa. Thank you very much. Kiitoksia kovasti Pavel Potsch SD-ryhmästä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos komission jäsenelle kriteerien toimittamista, niin kuin lupasitte ennen kesätaukoa tekevänne. Ja kiitos siitä, että siitä, että tässä on reagoitu joihinkin asioihin, jotka on aiemmin otettu esille. Itse esityksestä sanoisin, että olen hiukan turhautunut siinä mielessä, vaikka te valmistelette jotakin väliaikaisia kriteerejä muille lainsäädännön osille, mutta pitäisi olla horisontaalisia kriteerejä, joilla voitaisiin tarttua tähän kokonaisuuteen, jonka kanssa veden kosmetistaanit ja muut. Komission yhteenvedossa sivulla seitsemän siellä on nähtävissä, että asia, jonka komission kohdamassa kriteerien määrittämässä, joka liittyy sitä, mikä on hormonaalinen mikä ei. Ja siksi on päätetty, että ei säädellä näitä aineita, koska tämä oli yllätys minulle, kun, kun luen näitä asiakirjoja, parlamentissa on tehty, se, että päätetään miten säädellään hormonisia haitta-aineita, niin, niin näiltä osin olin kyllä yllättynyt komission paperista. Haluan mainita yhden ainoan huolenaiheen. Te puhuitte pienistä muutoksista sanamuodossa. Minusta ne ovat huomattavia muutoksia. Ajattelen nykyistä tekstiä liitteessä kaksi ja nämä muutokset saattavat liittyvät siihen, että saattavat aiheuttaa muutoksia, sen sitten tiedetään, että aiheuttaa muutoksia. Ja ei ole määritelty tätä. Ja toinen asia, mikä on huolestuttava komission ehdotuksessa, on turvallisuusstandardien muuttuminen, eli sellainen riski, jota voidaan olla tuota huomiota, mutta siis lähdetään tästä riskikohtaislähestymistapauksesta, niin minä katsoisin, että tämän pitäisi olla eurooppalainen sana, että perustuu... Uh, I would like to ask, how would you justify this change? Haittaan, olisin haittaan perustuva uskon, että se on perustava, uskon, että se olisi ollut tämä eurooppalainen standardi asiassa, mutta komission eh, oikeudellinen mandaatti, joka on noussut esille lauseessa, joka, tai tuo päätöksessä, jonka Euroopan tuomioistuin antoi, ja siinä korotetaan sitä, että komissio ei ole oikeutettu muuttamaan sääntelyllistä tasapainoa, joka liittyvät siihen artikla 2009 STU, STUT pohjalta sille myötyjen vallan perusteella. Ja en ymmärrä tätä. Ja toiseksi, jos on niin, että olette valinnut jostakin syystä, en tiedä mistä syystä, hormonalliset haitta-aineet, että muut, siirrytään tällaiseen äh, riskipohjaiseen lähestymistapaan. Miten tämä sitten osaltaan voi edistää Euroopan kansalaisten terveyttä ja miten tässä suojellaan kuluttajia? Sillä muissa yhteyksissä, kuten karsinogeneissä, ja muissa toksisissa aineissa säilyy kategorioita ja säilyy tällainen mahdollisen vaaraan perustuva lähestymistapa. Ja haluaisin, se on eri asia näemme kuin hormonallisista haitta-aineissa. Julie Gerli. Kiitoksia kovasti sitten Julie Gerli. Um, thank you, Commissioner. Kiitoksia kovasti. Kiitos komission jäsen. Varmasti huomannette, että joitakin miellytätte täällä monissa mutta meillä on osia, joista pidämme, osia, joista emme pidä. Minä tämä kerron oman tarinani. Olen kovasti kiitollinen WHOn myötäisistä kriteereistä. Se osoittaa johdonmukaisuutta myös kansainvälisen standardien kanssa. Se on tärkeää. erityisesti olen kiitollinen myös siitä, on keskitytty nimenomaan syy seurasyhteyteen, mikä on vaikutus ja haitalliset vaikutukset. Se on olennaista minulle selvä erottava tekijä. Ja todelliset hormonaaliset haitaiheet täytyy pitää erillä muista aineista, jotka vain ikään kuin toimivat samalla tavalla kuin hormonia-aineet. Meidän täytyy tarkkaan tätä miettiä. Olen iloinen, että valitsitte sen, että ei oteta epäiltyjä haitta-aineita kategorioittain. Se ei hyödyttäisi sääntelyä. Siihen ottaisin palaamaan tavan takaa niin kerron olen kiitollinen siinä, että kielteiset vaikutukset, jotka liittyvät haitta-aineisiin, jo ovat välillisiä vaikutuksia, eikä toksisia, eivät ole mukana, kun yksilöidään hormonaaliset haitta-aineet. Se osoittaa, että me keskitymme nimenomaan sen ongelmaan. Olen iloinen siitä, että on keskitytty tieteelliseen näyttöön ja käytetään tätä punnittua näyttöä. Se osoittaa, että kriteerit voidaan ottaa käyttöön mahdollisimman objektiivisesti ja näin saada mahdollisimman suojaa siellä, missä sitä tarvitaan. Tämä on plussien puolella minun luettelossani, mutta muutama miinuskin on. Olen aika pettynyt siihen, että kriteerit perustuvat biologiseen olettamukseen eikä mihinkään lopulliseen näyttöön. Totta kai hyväksyn sen, kun siellä sanotaan, että lopullinen näyttö on aina hankala käsite. Hankala näyttää lopullisesti toteen, mutta ei se tarkoita, ettei siihen voisi tähdetä kuitenkin biologinen mahdollisuus. No siitä puhutaan pitkään siitäkin joissakin aineissa. Ei se sitä helpota myöskään. Tiedän, että tässä on vielä aukkoja alalla tiedoissa. Varmasti aukot täytetään tiedoissakin. Ehkä voidaan vielä nähdä muutoksia tässä jatkossa. Ja sitten voimakkuus ja riski tai vaara, haitta. Te toteatte, että voimakkuutta ei pitäisi arvioida, kun yksilöidään haitta-aineita, vaan huomioida, kun arvioidaan todellista vaaraa, jota haitta voivat aiheuttaa. Mutta kun meillä on kriteeri olemassa, niin lainsäädäntöpuitteiden pitäisi olla nyt valmiina. Ei oikeastaan ole mitään sijaa tälle riskiarvioinnille olemassa, vain poikkeuksille. Siksi minä katson vähän toisesta suunnasta tätä kuin Rova Grostek. Mielestäni riskinarvioinnin pitäisi olla keskeinen osa lainsäädäntöä. Poikkeukset luonteenomaisesti olisivat vain poikkeuksia. Sen sijaan, että järjestelmällisesti käytetään riskiarviointia, niitä tehdään vain poikkeustapauksissa. Ja arvelen, että niitä tulee pilvin pimein. Ja päädytään varmasti siihen, että sitä voi kutsua huonoksi sääntelyksi, koska Siinä varmasti poikkeukset teilaavat riskinarvioinnin lähestymistapana. Se olisi parempi perusta lainsäädännöllä. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Rova Hatsenkamp. Eh, dank u wel. Commissaris, vorige week heeft het... Kiitos puheenjohtaja. Hyvä komissaari. Viime viikolla Euroopan parlamentti totesi, että komission tulisi hoitaa mm, oma tehtävänsä tässä kysymyksessä. Vuonna 2007 hän tämä tehtävä komissiolle annettiin. Nyt sitten vaaraan pohjautuva menettelyyn on menty, mutta kolme vuotta liian myöhään – nyt puhutaan eh, riskiin pohjautuvista kriteereistä. Kuitenkin tulee muistaa, että on tieteellistä tutkimusta, on vertailuarvioita, ja ne osoittavat, että varsin pienetkin määrät hormonaalisia haitta-aineita eh, ovat haitallisia ihmisille, varsinkin vastasyntyneille lapsille. Pitkälti te lähdette liikkeelle taloudellisista kriteereistä – ja hieman vääristyneestä VTO-määritelmästä. Ja käännätte myöskin todistustaakan toisin päin. Ja tämä saattaa aiheuttaa terveysriskejä ja johtaa myöskin huomattavaan määrään eläinkokeita, joita välttämättä ei tarvita, koska on voitu jo tieteellisesti osoittaa, että varsin pienetkin määrät hormonaalisia haitta-aineita ovat terveydelle haitallisia. Vaikuttaa siltä, että pelaatte jonkinlaista peliä meidän kanssamme ja terveytemme kanssa, ja voinette olettaa, että parlamentti ei tällaista ehdotusta voi hyväksyä. Nyt tämä pelleily tulisi mielestäni lopettaa. Euroopan unionin tuomioistuin teki päätöksen komissiota vastaan, niin olemme tehneet myöskin ne ja ny, me, ja nyt todellakin eh, on toimittava ja vaikuttaa siltä, että vain parlamentti pystyy tässä asiassa etenemään. Edustaja Eichhut. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos komission jäsenelle sen selittämistä, mitä olette pyrkinyt tekemään on ollut paljon väärinkäsityksiä. Olen seurannut eilis, seurasin eilistä lehdistilaisuutta ja siellä toimittajat esittävät hyvin perustavanlaatuisia kysymyksiä siitä, miksi eläinkokeet oli, miten se oli sovellettu niin rajoittavasti. Sanoitte, että se on tekninen kysymys, johon ette vastaa. Tämän sanoitte kolme kertaa lehdistilaisuudessa. Ehkä auttaisi, jos te ymmärtäisitte, että nämä ovat hyvin poliittisia kysymyksiä, joita ei voida välttää vain sanomalla, että ne ovat teknisiä kysymyksiä. Ja se varmastikin auttaisi, jos äh, se, että se toimittajalle, mitä ei ole tehdä. Meillä on kaksi perustavanlaista ongelmaa tässä. Toinen liittyy sisältöön, toinen liittyy siihen, mitä teillä komissiona on oikeus tehdä lainsäädännössä. Ensinnä sisällöstä. Sisällöstä se, mitä te olette tekemässä, on, että kun meidän pitää odottaa, että hormonainen, mitä on hormonainen haitta-aine, te la, la, luonnoksessa sanotte, että sillä tulee tunnettu vaikutus, jolla se aiheuttaa vai, ihmisen terveyden vannalta haitallisia vaikutuksia. Tämä on tietoinen rajoitus sille, ne verrattuna siihen, mikä on tavallista lainsäädännössä, koska kohdassa 1a, joka on lainsäädäntö, kategorissa 1a, siellä sanotaan, että on tunnettu ihmisen pohjalta, mutta myös kategoria 1b, joka on oletettu yhteys joka perustuu eläinkokeista saatuun todiste, todiste, todisteaineistoon. Tässä se käytetään sitä vain sen tapauksessa, että se on katsottu relevantiksi ihmisten kannalta. Tämä on sisä, lisärajoitus. Tietysti voitte sanoa ei, mutta tehän rakastatte aina tiedettä, että minä puhun nyt, lainaan tieteilijöiden, tutkijoiden teräksioita ja, ja miksi horm- hormonaalit sisäilytys yhdistys, joka edustaa lääkäreitä maailmanlaajuisesti. Siinä on todettu, että komission säädöspuitteet ovat liian tiukkoja, jotta ne tehokkaasti voivat suojella kan- kansalaisia huomattavasti haitta-aineiden vaikutukselta. Jos tieteyhteisö on tätä mieltä, silloin komissiolla on ongelma silloin, kun se tekee tällaisen yhteyden. Te voitte sanoa ei, mutta teidän pitää sitten vastata, miksi tämä tieteellinen yhdistys on väärässä ja miksi tietoisesti rajoitatte vaikutusalaa sen osalta, miten määritellään hormonalliset haitta-aineet. Tämä sisällöstä sitten menettelystä. Komissio voi muuttaa olemassa olevaa säädöstä, hyväksyttyä säädöstä, vain jos on tekninen tai tieteellinen perustelu sille. Te olette nyt muuttamassa liitettä ja yksi muutoksista – sanotte, että paitsi jos ihmist, altistuminen, paitsi jos on riski ihmisille, joten muutatte siis altistumisesta riskiksi. Te teette tätä. Ja tässä tämä on poliittinen päätös. Sillä ei ole mitään tekemistä tieteellisen tai teknisen muutoksen kanssa. Kysymys on olemassa olevan säädöksen muuttamisesta poliittisista syistä. Se ei ole sallittua, se ei ole hyväksyttyä, Tätä varten, tätä prosessia vartetaan yhteisten lainsäädäntömenettely, jossa on mukana neuvosto ja parlamentti. Komissio ei voi tehdä tätä, tätä ei voida hyväksyä, ei voida hyväksyä sisältöä eikä menettelyä. Me tulemme vastustamaan tätä. Thank you very much, Miss Dornano. Kiitoksia, Rova Dornano. Merci, euh, monsieur. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos myös komission jäsenelle selvityksistä tiedonannossa puheenjohtaja Juncker oli iloinen siitä, että Euroopan union niin on ensimmäinen järjestelmä sääntelyn alalla, joka määrittelee tieteellisiä kriteereitä lainsäädännön pohjalta liittyen hormonaalisiin haitta-aineisiin. Mutta aika äkkiä se unohtui, että määritelmä tuomittiin kuitenkin tuomioistuimessa jo viime vuonna, ettei oltu määritelty kriteereitä että määräajassa kriteerit nyt on julkaistu. Myös WHO on niitä julkaisuja, se on luotettava pohja, mutta ei tietenkään voi verota pelkästään voimakkuuteen, kun se edellyttää kynnyksiä, kuten tiedätte, kemian alalomparit ovat sitä peräänkuluttaneet, mutta poikkeusten mukaan pitäisi arvioida riskiä, eli altistumista johon väestö joutuu. Eli siinä täytyy riskiarviointia tehdä ennen kuin mitään säännellään jonkin aineen kohdalla. Eli me emme ole vielä määräaikoja käyneet läpi edes. On hyvä muistaa, että WHO hyväksyy jo 14 vuotta sitten määritelmänsä. Ja että tässä pitäisi vielä tehdä vaikutusten arviointia, niin siinä haluttiin vain viivästyttää ja lykätä määräaikoja ja tyydyttää noita samoja edunvalvontaryhmiä. Komissio on antanut EFSAlle ja kemikaalivirastollekin tehtäväksi arvioida joitakin aineita, jotka ehkä ovat hormonaalisia haitta-aineita. Niiden kriteereiden pohjalta, jotka nyt teille sitten julkaistiin. EFSA on ollut kuitenkin sitä mieltä, että difossa ei ole syöpäaiheuttava ja tämä olisi ristiriidassa puolestaan SIRKin, eli vehonalaisen järjestön kannan kanssa. Siksi komission jäsenillä minulla on pari kysymystä. Ensi kerralla, kun kiistaa tulee EFSAn ja e- WHO välille, niin ketä te seuraatte? Ensimmäinen kysymykseni ja toinen kysymykseni, jos varautumisen periaate edellyttää, kuten totesitte, niin onko niin, että varoisimmat jäsenvaltiot, jotka haluavat estää tietyt haitta-aineet, voivat sen tehdä ongelmitta ilman, että sitten rangaistaan – ajatellen sisämarkkinaa haittoja. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Herra Parnio. Monsieur le commissaire. Euh, Komission jäsen. Kiitos ensinnäkin tästä läsnäolosta täällä. Tämä on varmaan ensi kerta, kun vuorokausi sen jälkeen, kun te olette jotain esitelleet, esitellyt kollegiossa, tulette tänne. Se on aika hyvä huomata. Mitä tässä nyt on esitetty? Sisältää tiettyjä valtteja, jotka on hyvä huomata myös, mutta kyllä siellä on joitakin tekijöitä, joita meidän täytyy varmasti yhdessä tarkastella ja parannella niitä. Ajatellaan neljää mahdollisuutta, joita teidän suunnitelmassanne on vuodelta 2014. Te valitsette kakkosvaihtoehdon, kuten itse totesitte, eli perustetaan tämä WHOn arvioihin ja kansainväliseen ohjelmaan liittyen kemiallisiin aineihin, jotta voidaan kieltää hormonaaliset haitta-aineet. Minä uskon, että tämä esittämä lähestymistapa ei huomioi puolestaan aineen voimakkuutta. Kiitos teidän päätöksestänne, mitä te nyt esitätte, mutta on tiettyjä huolia siinä, että siinä ei oteta huomioon luokittelua aineissa, että jotkut ovat vaikuttavia aineita, jotkut ovat epäil, työaineita normaalisena haitta-aineina, niin se olisi ollut edistysaskel kuitenkin, kuten aika iso joukko hormoniasiantuntijakin on todennut, kun ajatellaan, että joku aine saattaa olla mahdollisesti haitallinen. Se on selvästi myös määritelty määritelmissä, joita te lokakuussa kakkosvaihtoehto esitellessänne puolustitte. Että tätä olettamusta ei voida sulkea pois kuitenkaan. Me olemme tehneet tällaisen ehdotuksen seitsemän, seitsemän tutkimuksen puiteohjelma. Tekin sitoutuitte siihen haluaa horisontaalisia kriteereitä esitellä hormonista haittaneen luokitukselle. Ja sitten se olisi vaikuttanut koko lainsäädäntöön. Ei pelkästään hormonallisiin haitta-aineisiin. Täytyy muistaa, että kuten te totesitte omassa alustuksessannekin, niitä on kaikkialla kosmetiikassa, pakkauksissa, kasvinsuojeluaineissa, jopa jossakin lääkevalmisteissakin. Eli kyllä me tiedämme, että vasta rinta on kollegiossa löytynyt joiltakin komission jäseniltä tässäkin aiheessa, mutta on valiteltavaa, että teidän kantanne ei sitten mennyt läpi muiden komission jäsenten rinnalla, kun siellä enemmänkin mietitään luokittelun taloudellisia vaikutuksia. Sen sijaan olisi mietitty vaikutuksia terveydelle ja ympäristölle. Eli tässäkin me voisimme kyllä auttaa teitä, kun tarkastellaan lainsäädäntöpakettia, jotta mentäisiin pidemmälle, kuten itsekin toivoitte alusta lukien että voitaisiin perusteellisemmin luokitella aineita ja näin huomioida paremmin myös vaikutukset terveydelle ja ympäristölle, joita hormonaalisilla haittainilla on. Thank you very much, Miss Konechna. sitten, Rova Konechna. Děkuji. Eh, především i mě dovolte poděkovat panu komisaři, že si na nás udělal čas. Kiitokset ja kiitokset eh, komissaarille siitä, että näinkin nopeasti eilisen ehdotuksen julkistamisen jälkeen pääsitte tänne. Mutta palaan vielä eiliseen lehdistötilaisuuteen. Eilen totesitte, että tämä toinen vaihtoehto VTO-määritelmien osalta olisi valittu, mutta tämä ei pidä paikkaansa siksi, että eh, se ei sisällä eh, vaatimusta siitä, että tulee voida osoittaa se, että on havaittu eh, olemassa olevan negatiivisia vaikutuksia terveydelle, eli todistustaakka on käännetty toisinpäin, ja näin ei ole en, ollut täällä Euroopan unionissa. Ennen aina lähdettiin liikkeelle ennaltaehkäisevästä periaatteesta, nyt tällainen hazard-based lähestymis tapa on se, joka on valittu, ja katsoisin, että silloin ollaan ristiriidassa, jos halutaan saada aikaan hyvää lainsäädäntöä. Tieteellisten kriteereiden pohjalta voidaan lähteä liikkeelle, mutta on katsottava, eh, miten on toimittu esimerkiksi glyfosaattiasiassa EFSassa. Tieteellisiä tutkimuksia ei ole saatu ja nyt te sitten tässä yhteydessä toteatte, että ainoastaan eh, silloin, jos on voitu osoittaa terveyden haitalliset vaikutukset, on mahdollisuus kieltää joku aine. Miksi tällä tavalla toimitaan, koska tällöinhän luetteloon tulisi varsin vähän aineita, sillä tutkimukset, joita toteut tuottaa eh, teollisuus tai valmistajat, eh, niin se aiheuttaa omia eh, ongelmia tässä yhteydessä. Ja kaiken kaikkiaan olemme hieman pettyneitä siihen, että tässä on kulunut kolme vuotta eikä mitään ole saatu aikaan. No eihän tästä voi tietenkään teitä vain syyttää. Sitä en tarkoita. Ette ole kovinkaan pitkän itse vielä omassa toimessanne komissiossa olleet, mutta sitten kun tarkastellaan teidän tekemänne työtä, niin katsoisin, että eh, eh, se tullaan melko pian varmasti viemään tuomioistuimeen. Eli palataan tilanteeseen, joka oli eh, kolme vuotta sitten vallalla, ja tämä on todella valiteltava. Edustaja Schaldemose. Er Kiitos. Øh, øh- Kiitos. Paljon on jo sanottu, eli yritän puhua vähän lyhyemmin. Enkä ja esitän täsmällisiä kysymyksiä. Mitä komissio eilen esitteli, niin siinä oli kyse enemmänkin kasvinsuojeluaineista ja biosidivalmisteista, mutta pitkällä aikavälillä tämä luokittelu ja tämä tapa luokitella aineita varmasti olisi hyvä ottaa muihinkin kysymyksiin, myös hormonaalisiin haitta-aineisiin. Siksi kysyisin, milloin voitaisiin odottaa, että tätä käsitte ottaisiin myös, kun on kyse elintarvikkeiden kanssa kosketuksissa olevien aineiden kanssa. Kun kuluttajat varmasti haluavat että tätäkin säänneltävän, että terveyttä suojeltaisiin. Milloin tämä muutos tulee? Kysyisin myös siitä, kun pitää ensin osoittaa vaaralliseksi haittaineet, niin tanskalaiset tutkijat ovat arvioineet aika tarkkaan tätä eläinkokeiden pohjalta, mutta myös tarkastellen ihmisiä tai esimerkiksi kasveja. Todellakin kuinka paljon voi tulla keskenmenoja, jolloin, jolloin, jos näitä aineita on elintarvikkeiden kanssa kosketuksissa olevissa pakkauksissa esimerkiksi. Ja, ja ei voida sanoa, että noin vain syntyy keskenmenoja jonkun perusteella, mutta ehkä olisi hyvä näyttää aina toteen. Mutta jos jotain on näytetty toteen, niin riittääkö se olettamuksen pohjaksi? Ainakin tutkijoilla on olettamuksensa olemassa, mutta eivät ole syy-seuraussuhdetta pystyneet arvioimaan. Thank you very much. Kiitoksia kovasti, Rova Herra Stais. Thank you, thank you, voorzitter. Commissaris, Kiitos puheenjohtaja. Herra komission jäsen, kiitos siitä, että että täällä osoitatte olevanne valmis, olevanne valmis vuoropuheluun. Olen yhtä mieltä siitä, mitä kollegat Eikhaat ja eräät muutkin ovat sanoneet. Minä haluaisin kuitenkin ottaa esille jotakin myönteisiä asioita. Minusta se, että tästä puhutaan täällä, on hyvä asia. Sillä vuodessa 2013 me olemme parlamentissa jo käyneet keskustelua tästä asiasta erään mietinnön yhteydessä. Toisen myönteinen asia on se, että te ette ota käyttöön puhtaasti ekonomisia taloudellisia kriteerejä, mikä sinänsä ei ole yllättävää. Euroopan parlamentti on aina ollut tällä linjalla ja on asetus joulukuuta 2015, joka teitä sitoita, että voi toimiakaan eri tavoin. Nyt sitten haluaisin lyhyesti tarttua siihen, mitä, mitä tämä Endocrine Society-yhdistys on sanonut. Siinä on siis mukana huippututkijoita, ja se on, he ovat todellakin hyvin pettyneitä. He sanovat, että kriteerit, joita te ehdotatte, eivät johda siihen, että tulisi aitoa suojaa ihmisille ja eläimille, että tällainen suoja varmistettaisiin. Ja että kriteerit viime kädessä vain merkitsevät sitä, että näitä, näistä aineista vähäistä osaa säädellään. Ja silloin voi tietysti ajatella, että tässä on kysymys kustannuksista, joita aiheutuu terveydelle, jotka liittyvät siis aineisiin, jotka, joilla on hormonallisia haittavaikutuksia. Ja myöskin ne miljardikustannukset, jotka liittyvät niihin kustannuksiin. Sitten onko siis ollut arvio siitä, miten paljon hormonaalisia haitta-aineita tässä ylipäätään on katettu? Voitteko te nyt sanoa? että tämä olisi tämä WHO, maailmanterveysjärjestön optio. Onko tämä nyt muutettua siitä verrattuna siihen, mitä WHO sanoi? Ja sitten tehän puhutte tästä vaara pohjaisesta lähestymistavasta riskipohjaiseen äh, lähestymistapaan, Me me nyt kuitenkaan tiedä, mikä teidän lähestymistapanne on. Ja johtaako se viime kädessä siihen, että Finissi, hebt u nu al enig idee? Ja te, miten monia aineita nyt kuuluu tämän määritelmän piiriin? Tiedättekö te ylipäätään sen? Vai voitteko te ilmoittaa sen meille? Sitten tuen sitä, mitä Bas Eichhout sanoi. Tosiasia, että te nyt olette siirtymässä tähän riskipohjaiseen analyysiin, ei vastaa lainsäädäntöä. Te ylitätte valtuutenne. Te ette voi toimia tällä tavalla. Tämä täytyy tehdä yhteispäätösmenettelyn kautta. Kysymys on äh, perustavanlaatuisen lainsäädännön muuttamisesta. Miten te reagoitte tähän syytökseen? Jos äh, Mr. Caputo. Herra Caputo viimeisenä. Grazie, presidente. Kiitos puheenjohtaja, kiitos komission jäsenelle läsnäolosta täällä tänään vuorokausisen jälkeen, kun määräys hyväksyttiin ja piditte kiinni lupauksestanne esitellä kriteereit ennen kesää. Sanoisin kuitenkin, että olen vähän huolestunut siitä, mitä eilen päätettiin. Komissio ei pelkästään esitellyt hyvin rajattua määritelmää hormonihäiritsijälle, vaan myös antoi aika laajoja poikkeuksia. Komission ehdotuksessa käytetään WHOn e määritelmää eli kakkosvaihtoehtoa. Ja tässä on kuitenkin jotain eroavaisuuksia jo. Komissio on korostanut tarvetta osoittaa, että on olemassa syy-yhteys, syy-seurausyhteys. Ajatellen ihmisten terveyttä, kun on kyse hormonasta haitta-aineesta kemiallisessa aineessa. Siinä tarvitaan selvää näyttöä, mikä on varmasti aika hankalaa tietenkin toteuttaa. Ja se on aika tiukka määritelmä kun sen sijaan WHOlla on hyvin konkreettinen määritelmä käytössä. Sen mukaan hormonihäiritse on aine, joka muuttaa hormonijärjestelmän toimintaa. Kun ajatellaan komission arviota mahdollisista aineista, jotka voitaisiin kieltää tieteellisten kriteereiden pohjalta, koskisivat ehkä noin 26 Kuitenkin viimeisin kertomus, joka tästä saatiin 2012 vuodelta, WHO on maininnut jopa 800 ainetta. Epäilemättä tässä on jotain, joka on mennyt ohi, ainakin minulta. Ja vaikka totta kai arvostan kovasti teidän pyrkiyksenne, alustuksensanne, taata myös tehokkuus yksitoivissa aineissa. Vielä huolestuttavampaa on, kun ajatellaan eurooppalaisen lainsäädännön luonnetta – ja siellä on joitakin hormonihäiriöitä määritelty määräaikaisesti, koska ne mahdollisesti aiheuttavat haittaa. Tämä on takapakkia minun mielestäni, koska se antaa laillisen väylän niillekin aineille, jotka eivät edes mahdollisesti ole vaarallisia. Komissio on kuitenkin antanut tilaa poikkeuksille ja luokittelumuutoksille riskiarvion pohjalta. Tässä tapauksessa kuitenkin kasvinsuojeluainelobbarit ovat taputtaneet käsiään, koska tässä he voivat totta kai käyttää painostuskeinojaan hyvin vapaasti. Täytyy ajatella, mitä glyfosaatin kohdalla on tapahtunut. Komissio, te pyysitte parlamentilta apua, että voitaisiin olla tiukempi tällä alalla. Parlamentissa totta kai olemme täällä sitä varten, mutta mutta ettekö ajattele komission jäsen niin, että ehkä olisi helpottanut meidän tehtäväämme, jos te, olisitte ollut vähän kunnianhimoisempi eilen ja nimenomaan ottaen edotavaroitun periaatteen lähtökohdaksi. Ja niin, että meidän kaikkien tavoitteena olisi nimenomaan ihmisterveyden suojelu. Myös ajatellen niitä huolia, joita tässä ehkä enemmän on mietitty, eli taloudellisia. Kiitoksia kovasti. Ja nyt komission jäsen. Olkaapa hyvää vastauksia. Kiitos kollegat. Olen nyt todella iloinen. On voitu osoittaa, että olemme oikealla tiellä. Yksi ei pidä yhdestä toinen toisesta. Mutta nyt tällainen kivulias lause tähän alkuun. Havelkan puheenvuorossaan totesi, että ei saisi leikkiä ihmisten terveydellä. Minä en ole mikään lääkäri Menglen, vaan olen tohtori Andriu Kaitis. En ole koskaan ihmisten terveydellä leikkinyt. Toivoisin, ettei tällaisia argumentteja kukaan täällä esittäisi. ei tämän tyyppistä keskustelua tule ryhtyä käymään. En ole mikään tohtori Mengele todellakaan. Olen kyllä koulutukseltani lääkäri ja tiedän kyllä varsin hyvin, kuinka hankalaa on tällaisia diagnoosia antaa. Totesitte tässä tämän haita-aine yhteisön, mutta haluaisinpa omalta osaltani nostaa esiin tiedemaailman kommentit, sillä minä en niitä lähde tuomaroimaan, ettekä varmaan tekään toksikologisella yhteisöllä on omat näkemyksensä asian, endokriinisella yhteisöllä omat näkemyksensä kun tarkastellaan oikeudellista puitteistoa, niin eh, se ei ollut asia, jota itse käsittelin, vaan edeltäjäni, koska tuolloin oli erilainen lainsäädäntö, erilainen lähestymistapa, erilaiset lait olivat voimassa ei lähdetty liikkeelle siis tästä vaara-arvioinnista, vaara, vaarapohjasta lähestymistavasta, eikä sen eh, määrittämisestä, myöskään riskimääritelmistä, riskiarvioinnista eikä riskihallinnoinnista. Siitähän juuri itse puhuin. Euroopan parlamentti ja komissio, molemmat ovat näitä riskiä hallinnoivia tekijöitä ja toimijoita. Me olemme riskinhallinnasta vastuussa. Molemmat. Ei tässä mielestäni mitään peliä meidän tule pelata keskenämme. On lähdettävä liikkeelle siitä, että olemme molemmat samassa veneessä. Euroopan parlamentti, Euroopan komissio ja jäsenmaat ovat näitä eh, tahoja, jotka riskinhallinnasta Euroopan unionissa vastaavat. Ja siksi holistista lähestymistapaa tarvitaan. On katsottava, kuinka yhdessä näitä asioita eh, hoidamme. Ei tässä mistään pelin pelaamisesta ole kyse. Eri tiedeyhteisöt ovat tuoneet esiin erilaisia kantoja ja on osoitettu, että nykyään on vielä tiettyjä epävarmuustekijöitä. Esimerkiksi altistumista ei ole hankala määritellä, eikä myöskään tätä suhdetta annostusmäärään, eikä tiedetä, mikä on alhaisen altistusasteen vaikutus. Ja on hyvin äh, epätodennäköistä, että konsensusta näiltä osin saataisiin aikaan ihan lyhyellä aikavälillä. Kyse ei ole minun näkemyksistäni eikä teidän omista näkemyksistänne, vaan nämä lausunnot ovat todellakin 23 arvostetun ja tunnustetun asiantuntijan lausuntoja ja niistä me lähdemme liikkeelle. Totta kai me tiedämme, että tietyt epävarmuustekijät edelleen ovat olemassa ja siksi tämä asia on juuri näin hankala. Varsin hyvin tiedätte, että eroja liittyy tähän vaarantunnistukseen, koska eh, käytetään varsin erilaisia metodeja, monia erilaisia metodeja. On myöskin eh, käytettävä todella moninaisia välineitä tämän hankalan asian selvittämiseksi. Rostet eh, viittasi tähän eh, pohjautuvan lähestymistapaan sitä ei ole muutettu, vaan lähdemme liikkeelle samasta lähestymistavasta, jota biosidia torjunta asetuksessa on käytetty. Jos siis aine on tunnistettu hormonalliseksi haitta-aineeksi, se kielletään. Paitsi jos nämä kolme poikkeusta toteutuvat. Monet tiedemiehet ovat todennut, että on erittäin tärkeää eh, ryhtyä toimiin aina kun tieteessä näyttö on olemassa. Ja tällöin voimakkuus, altistumisarviointi ja riskiarviointi eh, huomioidaan. Lyhyt altistus yksinään ei riitä, vaan tarvitaan kattava riskianalyysi. Ja siksi komissio päättikin tarkastella näitä vaihtoehtoja, mahdollisesti päivittää torjunta-aineasetusta jotta voidaan toimia johdonmukaisesti silloin, kun halutaan tätä poikkeusta hyödyntää. Totesin, että konsensuslausuma on saatu 20 tunnustetulta tiedemieheltä ja todettiin, että voimakkuus, sen ei tulisi olla yksi vaikuttava tekijä. Mutta tässä lausumassa todetaan myöskin, että kun eh, haitta-aineiden vaikutukset tarkastellaan, niin eh, altistusarviointi ja toisaalta määräarviointi, ne on huomioitava. Eli tämä todellakin on varsin monisäikeinen ja monitahoinen asiakokonaisuus. Katsoimme, että luokitteluun pohjautuva menettely ei auttaisi määrittelemään hormonaalista haitta-ainetta koska ei voisi olla kyllä. Regulatoriselta kannalta katsottuna ehkä on toimittava välittömästi, koska eh, kuitenkin huomioitaisiin tämä todellinen luokka. Eli kategoriapohjainen lähestymistapa ei auttaisi ympäristön ja ihmisten terveyden suojelussa, vaan loisi tällaisen harmaan alueen, eikä oikeusvarmuutta saataisi sidosryhmiä ja toimijoita ajatellen koska mitään sääntelyseuraamuksia ei olisi silloin kun puhutaan torjuntareista ja biosideistä näiden, näiden lainsäädännöissä. Näissä ei kategoriapohjaista lähestymistapaa ole. Kun tätä lainsäädäntöä tarkastellaan, täällä joku puhui horisontaalisista kysymyksistä, mutta on muistettava, että eh, ongelmana on juuri se, että me oikein tiedä, miten jatkaa tästä eteenpäin. Meillä on rich meillä on eh, elintarviketeollisuus, meillä on kosmetiikkateollisuus, varsin monen kirjavaa lainsäädäntöä. Ja siksi hankala kysymys liittyy siihen, miten jatkaa eteenpäin, mutta sitä ei tarkastella nyt, vaan nyt tarkastellaan tätä kriteeripuolta ja sitä, miten biosidit ja torjuntainen lainsäädäntö tässä yhteydessä otetaan käsittelyyn. Nämä ovat seikkoja, jotka kuvat omaa mandaattiini, mutta jos mm, näitä keinoja jatkaa eteenpäin näiden jälkeen, niin mikä siinä – biosidi- ja pestisidilainsäädäntö. Jos näiden yhteydessä törmätään eh, eurooppalaisen haitta-aineeseen, niin silloin se kieltää, mutta sen food contact material, miksi tämän yhteydessä lainsäädäntö olisi erilainen. No en tiedä, näissä kysymyksissä on jossain vaiheessa edettävä, mutta niin kuin totesin, nyt täytän omaa mandaattiani ja nyt tarkastelemme nimenomaan sitä, mitä kriteereitä hyödynnetään hormonaalisen haittaren määrittely silloin, kun puhutaan näistä kahdesta lainsäädäntösäädöksestä. Totta kai olemme avoimia keskusteluun myös siitä, miten tästä sitten jatkossa eteenpäin mennään. on todettava, että jos ainetta ei ole määritelty sellaista, että sieltä näitä haitta-aineita, jos ajatellaan aineita on 317, ja näitä, nämä kaikki aineet käytiin läpi ja 52 kemiallista ainetta luetteloitiin eh, hormonaalisiksi haitta-aineiksi. 25, 25. Tämä ei tietenkään pohjaudu kattavan arviointin, mutta antaa kuitenkin jonkinlaista osviittaa siitä, missä suhdassa mennään ja minkä, miten suurista määristä puhutaan. puhutaan. Ja EKA ja EFSA pyydettiin myöskin seuraamaan tilannetta. Mutta meidän on kuitenkin ennalta varautumisen periaate huomioitava ja mietittävä, miten eteenpäin. eli epäilykset eh, ja biologiset vaikutukset, eh, ne on huomioitava ja pyrittävä tältä pohjalta tarkastelemaan asioilta ennalta varautumisen periaatteen pohjalta. Eli on oltava avoimia sen suhteen, mitä tulevaisuus tullessaan tuo. Tässä kommentoitiin myöskin eläinkokeita. Tarvitaan siis toksikologista paikkansa pitävää tietoa. Ja nykyisellään näitä tietoja saadaan eläinkokeiden kautta. Esimerkiksi myrkyllisistasot eh, ja Yhdysvaltojen ympäristövirasto eh, eh, myöskin on mennyt tällä tavalla ja on ajateltu, että mentäisiin tällaiseen prediktoivaan toksikologiseen lähestymistapaan screenaukseen ja näin vältyttäisiin eläinkokeilta. Nyt ensimmäistä kertaa tällaisessa sääntelykontekstissa huomioidaan hormonalliset haitta-aineet ja tällä kaikella pyritään mahdollisimman hyvään ympäristön ja terveyden suojeluun, varsinkin kun puhutaan torjunta-aineiden käytöstä. Ja tärkeää on saada aikaan selkeät kriteerit, jotka pohjautuvat olemassa olemaan tieteelliseen tietoon haitalliset vaikutukset eh, ovat olleet ainoa kriteeri tähän saakka lainsäädäntötyössä. Ja tältä pohjalta eh, voimme todellakin todellisia huolia hälventää ja todellisia haitallisia aineita kieltää. Omalta osaltani haluaisin nyt kiittää tästä käydystä keskustelusta. Tulee käymään läpi esittämänne kysymykset ja katsotaan, miten tämä keskustelu tästä jatkuu. Jo käyty keskustelu osoitti sen, että näkemyseroja on. Ja mielestäni se on osoitus siitä, että kaiken kaikkiaan kuitenkin on päädytty ihan oikeanlaiseen lähestymistapaan. I want not. Kiitoksia kovasti. It's political also. It's political. I am, I am not in, in Green Party. I am in, in, in, in, in in I see all... co äh, kaikki terveyden värit minä. Hyvät kollegat, Ja jätämme keskustelun tähän tässä vaiheessa ja me kiitämme komission jäsentä läsnäolosta. Me saimme joitakin vastauksia, ehkä ihan kaikkia ei aina miellyttäviäkään vastauksia, mutta varmasti voidaan vielä tästä keskustella. Me saamme myös tilaisuuden esittää vastalause, jos me niin haluamme, kun komissio ehdotuksensa jättää. Kiitos komission jäsen. Okay, dear colleagues. We are late. Kollegat, olemme jo myöhässä, mutta mennäänpä pitemmittä puhetta seuraavaan kohtaan esityslistalla. Keskeiset tavoitteet cites yleissopimuksen 17. sopimuspuolten konferenssiin. Meillä on päätöslauselma esitys olemassa. Ensinnä puheenvuoron saa herra Lins kansanpuolueesta, eli kaikki yhteisesittelijät. Ja, <clears throat> fin. Kiitos, kiitos herra puheenjohtaja. Kysymys on äh, Sitesistä, eli Washingtonin äh, lajien suojelusopimuksesta, joka on suurin sopimus äh, uhanalaisten eläinten ja kasvien suojelemiseksi maailmanlaajuisesti. Tässä on määritelty kestävällä tavalla lailliset kaupankäyntitavat ja torjuttu sitten äh, salametsästystä. Hyvät kollegat, jos jotain keskustelua haluatte käydä vielä edellisestä aiheesta, ehkä pariten mennä ulos. Me jatkamme nyt kokoustamme. Ja herra Linsa jatkaa. Vielen Dank. Kiitos. Ja kolme vuoden välein pidetään konferenssi, jossa ovat mukana allekirjoittajavaltiot. Tänä vuonna tuo kokous pidetään syyskuussa Johannesburgissa. Miksi me nyt sitten täällä puhumme tästä? Siksi on liitetty sitten äh, liittyy Yhdysvallat ja on nyt ensimmäistä kertaa mukana tässä täysin laiton äh, kauppa eri lajeilla on hyvin kannattava rikos. Se kansainvälisen yhteisön on herättävää ja yhdessä toimintavalta vastaan monet ponnistelut laitonta kauppaa viljeläimillä ja kasveilla on tärkeää toimintaa ja Eurooppa on tässä hyvin tärkeä alue, nimenomaan kauttakulkualueena. Minä olen kiitollinen siitä, että Euroopan komissio helmikuussa julkaisi toimintaohjelman tästä asiasta ja me ympäristövaliokunnassa tulemme tekemään asiasta oma mietinnön. Siinä on myös tärkeä kappale, jolla vahvistetaan maailmanlaajuista kumppanuutta toimintaohjelman toimintasuunnitelman lisäksi. Pidän hyvänä myös sitä, että komissio on mukana tässä sites konferenssissa neuvosto-osalta voidaan myöskin tuota myönteisesti se, että ensi maanantaina neuvostossa on tarkoitus hyväksyä johtopäätökset, jotka liittyvät nimenomaan luonnonvaraisiin eläimiä kasveihin kohdistuviin rikoksiin. Hän myöskin kiittää tässä myöskin Alankomaita puheenjohtajavaltioiden, myöskin sitä seuraava puheenjohtajavaltio Slovakia on hyvin aktiivinen. Me olemme jo puhuneet ja päättäneet eilen niistä kysymyksistä, jotka me esittää komissiolle ja neuvostolle, jossa me kysymme sitä, mikä on neuvoston ja komission suunta tämän konferenssin osalta ja minkälaista strategiaa ne tulevat noudattamaan. Ja nyt on kysymys sitten päätösasemaluonnoksesta, jossa ovat meidän käsityksemme ja vaatimuksemme Johannesburgin konferenssille. Se, mitä sanoisin vielä, on, on, että tässä luonnoksessa ei ole mitään kohtaa, joka koskee tällaista metsästys, joka kohdistuu tiettyjen esimerkiksi die betroffene Bevölkerung vor Ort Vorteile ist. Entscheidend ist, tällaisten äh, tuliaisten äh, metsästämiseksi vastaavien. Ja tämä varmastikin asioista kollegat tulevat tekemään äh, tarkistuksia ensi viikon kistaihin mennessä. Pidän hyvänä komission edustaa ennen kaikkea koskee korruptiota ja kysymykset liittyvät suojelukaupojen lajeihin ja mitä tulee sitten salakaatoon, niin se on hyvin suuri vaara, mutta myöskin ihmisten elämälle. Ja järjestäytynyt rikollisuus on myös sellainen, joka hankkii rahoitusta näiden toimien kautta. Ja tällä tavalla viedään mahdollisuuksia paikallisväestöstä saada laillista tuloa ja elää turvallisuudessa. Tähän liittyy siis myöskin tämä korruption kysymys kaikissa osissa kauppaketjua ja, ja kun on kysymys rikosten seurannasta, viranomaisten, poliisin ja tullin tulisi maailmanlaajuisesti harjoittaa paremmin yhteistyötä, vaihtaa tietoja ja ennen kaikkea kysymys on Europolista, Interpolista, Eurojustista ja maailman tullijärjestöstä – tältä osin jäsenvaltiot voivat olla mukana esit- ja osoittaa hyvää esimerkkiä. Mitä tulee sitten äh, lajien suojeluun, sitten siis Johannesburgissa, niin myös keskustelussa eh, muiden esitöiden kanssa voisimme sopia tietyistä lajeista, esimerkiksi afrikkalaisesta leijonasta, Afrikan norsusta, ja valkoisesta sarvikuonosta. Ja olisi hyvä, jos me tässä voisimme lähettää tavallaan yhteisen viestin asiasta. Kiitos, koska pyydän anteeksi, että välttämättä poistumaan toiseen hyvin tärkeään tapaamiseen. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Pavel Potsch SD-ryhmästä. Uh, kiitos ja kiitos kollegalle Todellakin olemme tehneet hyvää yhteistyötä ja haluaisin kiittää myös sihteeristöjä ja asiantuntijoita asian käsittelyssä ja asiakirjan toimittamisesta. Tässä todellakin on hyvä, että on näin korkealla tasolla asia tarkasteltu päätöslauselma luonnos on laadittu, mutta eh, sitten tarkistukset liitteisiin liittyen ensimmäisessä vaiheessa ja ehdotuksia tarkastellaan sitten siten, että eh, tässä on mukana myös nämä eh, muut konsortit ja teknisen kysymyksen yhteydessä myöhemmin tänään varmasti tätä vielä tarkastellaan, mitä tulee tällaiseen metsästykseen, jolla pyritään tuomaan sarvet takaisin. Tätä on tarkasteltava vielä lähemmin ja tässä toivottavasti myöskin tulemme tekemään hyvää yhteistyötä. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Herra G. Monsieur le Président, merci. Euh, à mon tour de souligner. Kiitos minäkin. Haluaisin omalta osaltani kiittää yhteisesittelijöitä, korostaa tätä hyvää työtä. Vaikuttaa siltä, että näin on hyvää työtä tehtyä saadaksemme yhteisen päätöslauselman. Mielestäni se on tavoitetasoltaan korkealla seuraavaa kokousta varten. Täytyy muistaa, että Euroopan unioni on ollut myös tässä tärkeänä vetovoimana, koska näin voidaan suojella monimuotoisuutta. Olla todellakin aloitteellinen, kuten EU on ollut myös ilmastonmuutoksessa. Kolmanneksi metsästysmuistot. Totta kai me teemme tarkistuksia tuomitaksemme tämän toiminnan, joka on jo mennyttä maailmaa meidän mielestämme. Se on oikeastaan perintöä myös siirtomaakaudesta. Ennen kaikkea olen sitä mieltä, että meidän täytyy tänä päivänä vielä perusteellisemmin pohtia tätä ja ajatella meidän lajiemme välisiä suhteita, meidän lajimme suhdetta muuhun luontoon. Siksi varmasti voidaan päästä eroonkin näistä käytännöistä. Euroopan unionilla on valtava vastuu. Me olemme kaikkein tärkeimpiä välikulku, läpikulkumarkkinoita ja tuntimarkkinoita. Emme voi tässä toimettomina olla, kun ajatellaan, minkälainen valtavuurakka tässä on edessä. Thank you. Kiitoksia kovasti, herra Taylor. Um. Kiitos puheenjohtaja. Niin, no, me olemme vihreät erittäin tyytyväisiä tähän luonnostekstiin ja olemme tyytyväisiä myös siihen, miten varjostelijat ottaneet tässä tähän hyvin yksimielisen otteen asiaan. Tämä on hyvin tärkeää, ajattelen tulevaa sitesin konferenssia siinä mielessä, että suojellaan yksittäisiä villi luonnonvaraisia kasveja ja eläimiä maailmanlaajuisesti, mutta EU voi todellakin ajaa sitä, että lisätään avoimuutta päätöksenteossa, päätöksenteon rakenteissa ja voi olla avamassa tietää nimenomaan sille, että torvi, yritetään torjumaan korruptiota kaupalla, jota käydään luonnonvaraisilla, kaupassa, jota käydään luonnonvaraisilla kasveilla eläimillä. Ja täytyisi korostaa sitä, että minkälainen vaara myöskin tällainen palkintometsästys on äh, luonnonvaraisille eläimille. Ja, ja etenkin kun se koskee sellaisia lajeja, jotka ovat sitten liitteessä yksi ja kaksi. Parlamentin rooli on se, että pyritään edistämään muita osapuolia sitessä tukemaan näitä ehdotuksia. Ja lopuksi, mitä tulee sitten erityisiin lajeja koskeviin ehdotuksiin, olen sen lähtökohdan takana, joka on tällainen ennakolta varautuva lähestymistapa, se, että listataan erinäisiä lajeja, jotkut kuuluu Afrikan norsu, valkoinen ähm, äh, sarvikuon äh, ja äh, Afrikan leijona muita suuria kissaeläimiä. Minä pidän erittäin välttämättömänä sitä, että EU tukee Afrikan ja Well-known animals. Eräiden afrikkalaisten ja asialaisten lajien siirtämistä näihin liitteisiin, niin nämä ovat sellaisia nisäkkäitä, joita kovasti metsästetään maailmanlaajuisesti ja ne ovat kaikki vaarassa kuolla sukupuuttoon. Kiitoksia edustaja Affronte. Kiitos. Me olemme tyytyväisiä esitykseen ja myös siihen, miten asiaa on käsitelty. Ja tässä järjestettiin myös hyödyllinen asiantuntijatapaaminen edellisellä Strasbourgin viikolla. Ja tästä tapaamisesta oli hyötyä, kun haluttiin ymmärtää joitain teknisempiä seikkoja ja paremmin pyrittiin määrittelemään sitten sitä, miten lähestyä asiaa. Totta kai tässä yhteydessä on huomioitava myös se, keskustelu, jota käydään mili eh, eh, millä eläimillä käytävästä kaupasta. Totta kai eh, tämä on suuri haaste ja tässä on mukana 80 eri valtiota, myöskin Euroopan unionin jäsenmaat. Ja kannattaa muistaa se, että 80 000 lajia, joita on arvioitu, 20 000 on katsottu olevan uhanalaisia. Ja tässä esityksessä on mukana monia yleishuomioita. Muun muassa on muistutettu siitä, kuinka selvä yhteys tällä salakaupalla on korruption ja myös muuhun e, laittomaan kauppaan. Toisaalta todettiin myöskin, että on tärkeää saada erityisresursseja tämän salakaupan estämiseksi. Unionitasolla ja myöskin jäsenmaatasolla. tasolla ja sitten mitä tulee tiettyihin erityislajeihin, tarkistuksia olemme esittäneet liitteisiin liittyen. Näistähän pitkälti oltiin yhtä mieltä ja omalta me pidämme myöskin tärkeänä sitä, että ennaltavarautumisperiaate huomioidaan varsinkin kun siirretään lajeja liitteestä yksi liitteeseen kaksi, niin olisi tärkeää, että huolellisemmin arvioitaisiin tätä prosessia eikä välttämättä sen aina tulisi voida olla mahdollista ennen kuin tähän mennään. On erittäin tärkeää, että on täysitieteellinen varmuus siitä, että minkäänlaista uhkaa ei kohdistu kyseiseen lajiin. Kiitos, Dorna. Dornano. Euh, <coughs> merci, monsieur le président. Kiitos, puheenjohtaja. Päätöslauselma esittää mielenkiintoisia ehdotuksia ajatellen keskusteluja sitten sopimuksen tiimoilta, koska kyse on uhanalaisista lajeista kasvia, eh, kasvin eläinten osalta ja me olemme siihen menossa. Korruption vastainen torjunta. Korruptio on varsinainen vitsaus näiden lajien kannalta on erittäin tärkeää torjua korruptiota ja jäljitettävyys on tärkeää, kuten myös tietoisuuden lisääminen. Varmasti ne vastaavat myös tämän ongelman haasteita. Mutta ennen kuin iloita siitä, että EU liittyy siteeseen, olisi hyvä miettiä, saadaanko sitä todellista lisäarvoa. Euron, aikooko Euroopan unioni vahvistaa sitesin toimintaa jäsenvaltioiden kautta, varsinkin ajatellen jäsenvaltioita EU-ssa, vai viedäänkö tästä itsemääräämisoikeutta ja valinnanvapautta, mitä ne voi tehdä omissa nimissään? päätöslauselma korostaa jälleen kerran realistisia mielenkiintoisia mahdollisuuksia, mutta jäsenvaltioita ei saa viedä kuitenkaan omia mahdollisuuksia, koska Euroopan unioni itsekin sivuttaa kansallisvaltiot jatkuvasti. Siksi tässä on selvä ristiriita olemassa, tai ainakin selvä paradoksi. Yhtä lailla, jos ajatellaan avoimuutta, eturistiriitaa työn torjunnassa ja sen rahoituksessa – Täytyy todeta, että siitä on paljon sanottavaa myös ihan Euroopankin nurkilla. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Seuraavaksi pyydämme komissiota herra Hänli ilmeisesti. Thank you, Mr. Chair, and thank you very much for the... Puheenjohtaja, kiitos tuesta, jota on saatoin kuulla monilta jäseniltä sille työlle, jota olemme tekemässä. Totta kai on hyvänä sitä kiinnostusta parlamentti osoittaa tähän tämän kokouksen suuntaan Joudutamme, että paikalla on monia tämän valiokunnan jäseniäkin itse kokouksessa. Se, että muistelette, päätösosma on, on hyvä asia. Tämä on totta hyvin tärkeä kokous ja ensimmäisen kerran EU on siellä mukana allekirjoittajana osa, allekirjoittajaosapuolena ja meistä EU tulee lisäämään arvoa tähän EUn yhteistyö tässä on se, mikä on vahva asia. Minun tietysti pitää brittiviranomaisena olla varovainen, kun sanon, että olemme voimakkaita yhdessä. Totta kai tästä tulee tärkeää. Olemme tehneet laajan joukon pitkälle meniviä ehdotuksia. Ja täällä on kysytty meidän sarikeastamme ja suunnastamme. Me olemme nyt hyvin monissa eri paikoissa pyrkineet varmistamaan sen, että tässä on paljon tukea ehdotuksillemme. Komissio on äh, viimeisimmässä UNEAn kokouksessa asian esille G7. Meidän edustustomme päälliköt ovat olleet yhteyksissä ministeriöihin näissä maissa ja pyrkineet saattamaan näiden ministeriön tietoa meidän tavoitteemme ja keräämään tukea. Katsomme tätä lausuntolosta ja meissä se todellakin tukee hyvin pitkälti sitä, mitä me olemme tekemässä. Teemme työtä yhdessä jäsenvaltioiden kanssa, niin kuin sanoin. Tässä ei ole mitään ristiriitaa jäsenvaltioiden kanssa. Me emme vie mitään pois jäsenvaltioilta. Tätä on kehitetty yhdessä CITES-komiteassa ja sitä on kehitetty päätöslauselman muodossa, jotka maanantaina on esillä neuvostossa. Ja tulette kohta kysymään varmastikin Alankumailta puheenjohtajavaltiolta tästä asiasta. Ja sitten tuotte esille tärkeitä asioita, jotka liittyvät avoimuuteen ja koko SITESin yleisopimuksen toimintaan. Addressing these... Ja tämä on asia, jonka haluamme nähdä selveämmin siinä mielessä, miten se toimii. On siis myöskin kysymyksiä, jotka liittyvät äh, tähän matkametsästysmuistometsästykseen. Ja tärkeää, että CITES vahvistaa toimenpiteitä, jotka liittyvät näihin äh, tähän kysymykseen. En käy lävitse kaikkia lajeja, täällä jotakin lajeja otettiin esille. Meidän etuksemme kattavat hyvin monia lajeja, joissa pyritään vahvistamaan niiden suojelua – sitesin yleissopimuksen puitteissa. Tämä tulee olemaan tärkeä kokous. Me olemme voimakkaasti mukana. Komissio on mukana sitesin korkean tason toiminnassa mukana ja tämä vahvistaa poliittista ja teknistä merkitystä, joka tällä sopimuksella on. Ja myöskin sitä, miten EU on sitoutunut siihen, että tämä sopimus toimisi tehokkaammin tulevaisuudessa. Kiitos. Thank you very much. Now I have to remember. Ja nyt muistutan määräajasta tarkistuksen jättämisellä 21. kesäkuuta puolelta päivien. Täällä äänestetään 12. heinäkuuta täysistunnossa syyskuuta. Now we can go to the next point in our agenda. Is... Se siitä sitten seuraava kohta esityslistalla, eli keskustelu puheenjohtajavaltio Alankomaiden kanssa aiheena luonnonvaraisten eläinten ja kasvilaittoman kaupan aihe. Puheenjohtajavaltion edustaja on paikalla, joka saakin puheenvuoron. Herra Rapendek edustaa ympäristöpolitiikkaa puheenjohtajuuskaudella. Hän voi alustaa. Sitten keskustelemme valiokunnan jäsenten kanssa. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chair. Kiitos, puheenjohtaja. Hyvät valiokunnan jäsenet, minulle on kunnia puhua täällä puheenjohtajavaltio Alankomaiden puolesta tästä tärkeästä aiheesta. Kuten kaikki tiedämme, luonnonvaraisilla kaupoilla käytävä kauppa on mitä tuottoisinta osana rikollista toimintaa. Se ruokkii korruptiota hallituksissa joskus, myös konflikti ja terrorismia ruokkii ja siksi se vaikuttaa luonnon monimuotoisuuteen, luonnonvaraiseen elämään ja sillä on minkätyystä köyhyyden osaltakin. Se on horisontaalinen kysymys, joka kattaa monia aloja ja se ei kunnioita rajoja. Eikä tätä tapahtu jossain kaukaisilla mailla, muilla mantereilla. Me olemme kuluttaja, läpikulku ja tuottajamarkkinoitakin. Meillä on siis tärkeä osa valitettavasti tietoisuus aiheesta on nousussa. Se on nähtävissä monilla aloilla, YKssa, ympäristökokouksessa ja G17-kokouksessakin. Euroopan parlamentissakin teidän valiokunnassanne on ollut jatkuvasti mielenkiintoa tätä kohtaan, kuten on nähty tämänkin viikon esityslistasta ja äskeisestä aiheesta. Puheenjohtaja tiedämme, että toimintaa on kyllä harjoitettu monessa jäsenvaltiossa hallitusten voimin omassakin maassani. Siellä on päätetty lupien myöntämisen antaminen metsästysmuistoille. Mutta kun ajatellaan tämän horisontaalista luonnetta, kansalliset toimet eivät riitä. Siihen täytyy puuttua kansainvälisestikin. Puheenjohtajavaltio on tarttunut aiheeseen. Se on hyvin tärkeää. Siellä järjestämme konferenssinkin, jonka nimi on Act Now tai Game Over. Komissio esitteli siellä toimintasuunnitelman liittyen luonnonvaraisilla eläimillä käytävän kaupan me olemme aloittaneet keskustelut toimintasuunnitelmasta kaikilta osin, ajatella luonnon monimuotoisuutta, lajien moninaisuutta, yhteistyötä, tulliyhteistyötä, kansainvälinen oikeus mukaan lukien. Keskustelut ovat johtaneet siihen, että jotenkin reagoitaisiin toimintasuunnitelmaan myös neuvostossa. Se on mukana päätelmissä, jotka hyväksyttäneen 20. päivä tätä kuuta maanantaina, ja se on tietenkin neuvoston virallinen kanta. Tämän päivän keskustelussa voi jo kertoa, mitä odotuksia meillä on kokoukseen. Ja nyt voin jo paljastaa, että neuvosto esittää syvän huolensa kehityksestä luonnonvaraisilla eläimillä käytössä kaupassa. Olemme kiitollisia toimintasuunnitelmasta tärkeänä keinona vahvistaa torjuntatyötä kaikilla aloilla. Ja neuvosto varmasti edellyttää, että kaikki tekevät oman osansa, jotta päästään tavoitteisiin. Täytyy varmistaa, että laiton kauppa loppuu EU-ssa. Se edellyttää muun muassa parempaa yhteistyötä lainvalvontaviranomaisten kanssa, parempaa tietojenvaihtoa ja hyvien käytänteiden vaihtoa. Ja täytyy vahvistaa tietoisuutta aiheesta, myös koulutusta lainvalvontaa varten. Meidän täytyy mukautua fiksulla tavalla Ajatellen myös tutkintaa internetin kautta. Tässä ihan muutama kohta, jotka hyväksyttäneen maanantaina puheenjohtaja kaiken kaikkiaan varmasti. Tehdään selväksi, että neuvosto haluaa kantaa oman kortensa kekoon komission ja Euroopan parlamentin rinnalla. Odotamme mielenkiinnolla totta kai toimintasuunnitelman täytäntöönpanoa ja teemme omat päätöksemme, jotta voimme saada tehoa yhteisiin toimiin Haluaisin lopuksi vielä kiittää teitä puheenjohtaja. For... Kiitoksia johdannosta ja sitten keskusteluun ensin edustaja Dunjano. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Euroopan unioni on osana sitten sopimuksessa sitten viime vuoden heinäkuusta. Olisi voinut kuvitella, että toimintasuunnitelma tärkeässä aiheessa tähtäisi nimenomaan siihen, että tu- tuettaisiin ja vahvistettaisiin yleisopimuksen kansainvälistä luonnetta. Tämä on ollut, ollut voimassa vuodesta 1975 ja se on ollut hyvä perusta toiminnalla, mutta Euroopan unionin toimintasuunnitelma laittomassa kaupassa esittää 30 tointa, jotka ovat enemmänkin hyviä aikomuksia ja liian eurooppalaisessa puitteissa sitä paitsi. Ja siksi ja se luo tavallaan esteen sitten sinne jäsenvaltioiden kesken. Eurooppalainen sääntely saattaa johtaa siihen, että liian myöhään toimita myös sääntelyn alalla. EU haluaa kuitenkin olla johdonmukainen omassa toiminnassaan, korostaa sitä, että se rahoittaa jo paljon suojeluohjelmia merillä tai ajatellen norsujen suojelua. Mutta ei pidä unohtaa kuitenkaan sitä, että kyse on jäsenvaltioiden rahoista, minunkin maani rahoista, joka on nettotukia Euroopan unionissa. Euroopan unionin liittyminen yleissopimukseen ei saa pelkästään olla veruke sille, että jälleen kerran astutaan jäsenvaltiot itsemääräämisoikeuden varpaille, kun ne kaikki jäsenvaltiot ovat jo mukana sitä. Siis, koska minä olen varjoesittelijä tässä, minä tiedän kuinka tärkeää on laittoman kaupan torjunta siinä on tehtävä kiireellisesti toimintaa, mutta itsemääräämisoikeus kai saa oman paikkansa tässäkin. Kolegové, já nemůžu odolat pokušení, aby tady zazněla čeština, takže teď i česky slovo má. Voin puhua nyt tässä tsekkiä. Ja seuraavan puheenvuoronsa Tomas, olkaa hyvä. En ymmärtänyt, että minä sain puheenvuoron. Ensinnäkin kiittäisin puheenjohtaja valtio Alankomaita, että se on tähän sitoutunut. Toivon todellakin, että Slovakia puheenjohtajavaltionakin on yhtä aktiivinen. Te totesitte, että tässä on iso urakka niin, että voidaan muuttaa ajatustapoja yleisessä mielipiteessä. Meidän on jatkettava tiedottamista ja valistamista. Muutama yleinen kommentti. Vuonna 1992 oli kaksi pöytäkirjaa. Yksi ilmastonmuutosta varten ja toinen luonnon monimuotoisuuden osaksi vähintä, mitä tässä voidaan sanoa, että 24 vuotta myöhemmin monimuotoisuutta koskeva pöytäkirja ollaan hanut jäljessä täytäntöönpanossa. Tämä koskee hallituksen toimintaa, mutta myös sitä, että torjuttaisiin luonnon monimuotoisuuden katoamista. Siksi olemme tässä traagisessa tilanteessa, että jo on kyse kuudes aalto lajien katoamista. Erittäin tärkeä osa, vaikka lukuja voi esittää, mutta kuitenkin hyvin merkittävä osa. Ajatellen joitakin luonnonvaraisia lajeja, jotka ovat katoamassa, liittyy nimenomaan tähän laittomaan kauppaan. Kyse on luonnonvaraisten eläinten laittomasta kaupasta siis. Ja totta kai voi miettiä tätä muotoilua lajitko tässä ovat villejä tai luonnonvaraisia, onko tämä kauppa paremminkin villejä, koska nämä lajit, joita me kutsumme villeiksi, eivät tietenkään tule ihmisiä tappamaan ja sitten metsästysmuistustoja keräämään meistä ihmiskunnan tehtävä on siis miettiä myös oma osaansa ja siinä varmasti on työsarka, että luodaan uudenlaista humanismia, joka huomioi koko elävän maailman, jonka olemme jättäneet toiseen sijaan sivilisaatiota määritelmässämme. Thank you. Our next speaker is Keith. Kiitoksia sitten Keith Taylor. Sorry. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos tästä alustuksesta. Muutama kysymys. Ja olisi hyvä, jos voisitte vastata. Ensinnäkin Euroopassa, YKssa lisääntyvä kasvu eh, liittyen tällaiselle leisisäädökselle, joka todellakin eh, suojelisi uhanalaisia lajeja alkuperämaassa. Parlamenttihan tuki tätä vuonna 16 eh, eh, esityksessä ja mm, myöskin on laadittu tällainen eh, raportti liittyen luonnonvaraisiin eläimiin. Ja koska nyt vaikuttaa siltä, että yksimielisyys on kasvamassa, niin en tiedä, onko jollain tavalla Alankomaat ajatellut ajatellut tätä asiaa edistää ja mitä mieltä se on tästä Lazy Act-kysymyksestä. Ja sitten eh, kaupankäynti eksoottisilla lemmikkieläimillä näiden siteslajien lisäksi varsin monet eksoottiset eh, lajit, joilla käydään laillistakin kauppaa EU-ssa, eh, e on kuitenkin saatu ja hankittua loukkaamalla – ulkomaan lainsäädäntöä eikä ole olemassa selkeitä sääntöjä tälle kaupalle, eikä ole välttämättä huomioitu näitä vaikutuksia terveydelle ja toisaalta sitten paikallisille ekosysteemeille. Eli ehkä jonkinlainen positiivisluettelo voisi olla hyvä. Siinä luetteloitaisiin hyväksytyt lajit ja edistettäisiin sitä parhaana käytänteenä, koska tällöin täytäntöönpanot viranomaisten omistajat tietäisivät, mikä on tilanne, ja näin voitaisiin purkaa myöskin turhaa hallitusten byrokratiaa, ja toisaalta näin tarjottaisiin myöskin ennaltaehkäisevää välinettä. Ja kysyisinkin, kuinka suhtaudutte tällaiseen mahdollisuuteen ottaa käyttöön eh, positiivinen luettelo. Kiitos. Next speak. Kiitos. Herra Herbrandi seuraavaksi. Yes, thank you very much. Niin, kiitos puheenjohtaja. Kiitokset Alankovaille puheenjohtajavaltiona kertovat vähän missä mennään, kun aloitin pari vuotta sitten tämän taistelun laitonta kauppaa vastaan. Se oli aika uusi asia. Minä esitin oman EU-toimintasuunnitelman, tein aloitteen päätöslauselmassa parlamentissa ja kyllä on sanottava, aika lailla kohennusta on saatu sitten noiden vuosien. Meillä on ihan hyvä eu toimintasuunnitelma komissio ainakin sai aikaan tuloksia, täytti lupauksensa, mutta kaikki me tiedämme, että nyt se on kiinni jäsenvaltioista. Ja suurin osa tästä toimivallasta, tulli, poliisi, oikeuslaitos, on jäsenvaltioiden toimivaltaa, ei Euroopan unionin. Siksi ehkä tämä onkin se kriittisin vaihe laittoman kaupan torjuntatyössä. Ja siksi minä olen katsonut aika kriittisin silmin näitä luonnoksia. Päätelmän luonnoksissa olen huomannut, että toissijaisuutta painotetaan monessa artiklassa. Olen huomannut, että jäsenvaltioita kehotetaan tekemään jotain tai rohkaistetaan tai niitä pitäisi miettiä tai jopa kiireellisesti miettiä. Ei se riitä jos ajatellaan komission, parlamentin lausumia sanoja tai jopa ministereiden sanoja ja otetaan ne vakavasti, niin ei voi pelkästään kehottaa jäsenvaltioita jotain tekemään, vaan päätelmän pitäisi olla, että neuvostossa sovitaan, että tämä tehdään ja se tehdään. Niin, että tullien valmiuksia vahvistettaisiin, kuten poliisia oikeuslaitoksenkin, että asiantuntijuutta lisätään tällä alalla. Ja näin ei nyt ole. Ihan yksinkertainen asia. Europol haluaisi panna paljon tärkeämmälle sijalle luonnonvaraisilla eliöille tehtävän laittoman kaupan torjunnalle. Eli senkin pitäisi olla jotenkin päätelmissä mukana, että se olisi tärkeämmällä sijalla laittomaan kaupan torjunnan työssään. Tästä ollaan vielä hyvin kaukana ja minä pelkään kyllä, mikä on ympäristöneuvoston tulokset. Siis on kyse ympäristöneuvostosta, ikään kuin meidän ystävistämistä, joiden pitäisi tästä kantaa huolta. Sen pitäisi panna myös osaneuvoston kauppaa ulkoasianeuvoston asialistalle. Aikooko puheenjohtajavaltio näin tehdä? Aikovatko lobata vahvojen päätelmien puolesta. Olen ymmärtänyt niin, että alkuperäinen ehdotus neuvoston työryhmässä maaliskuussa kai ei saanut mitään kovin iloista vastaanottoa. Nyt sitä on muutettu. Näkemäni päätelmäluonnokset ovat aivan liian heikkoja, jotta meitä meidät otettaisiin vakavasti. Kehottaisin, että puheenjohtajavaltio nyt vahvistaisi ja ottaisi tämä vakavasti, eikä pelkästään kehottelisi ihmisiä jotain tekemään. Me tiedämme, että se on pelkkää diplomaattista retoriikkaa. ei mitä lystää siis käytännössä. Euroopan tasolla ei saada mitään aikaan. Thank you. And... Kiitos. Marco Affronte seuraavaksi. Grazie. E... Kiitos. Toimintasuunnitelma, joka esiteltiin, on tyydyttävä. Se on yksityiskohtainen ja pohjautuu kolmen pilariin. Ennaltaehkäisy, tärkeä seikka, parempi täytäntöönpano, johon vielä palaan, ja toisaalta yhteistyö eri toimijoiden välillä, jotka ovat osallisina tässä kaupassa. Eli näitä tulee vahvistaa ja painottaa, koska näiden myötä on mahdollista saada aikaan tehokkaampaa toimintaa ja tuloksia. Toisaalta tästä puuttuu valvontamekanismi sen seuraamiseksi, kuinka on edistytty. Eli katsottaisiin aina, missä mennään ja sitten sen pohjalta mietittäisiin oikeaa suuntaa, mutta tämän tyyppistä ei löydy tästä toimintasuunnitelmasta. Ja painotan vielä muutamaa meille tärkeää seikkaa. Ensinnäkin neuvostossa vaikuttaisi siltä, että tässä on toimien ja tavoitteiden välillä jonkinlainen kuilu ja toisaalta myöskin kun ajatellaan suuntaviivoja, joita EU esittää. On ongelmallista, että tähän törmätään usein silloin, kun täytäntöönpanoon tulisi mennä jäsenmaissa. Ei edes tiedetä, minkä tyyppistä koordinaatiota, harmonisaatiota tulisi saavuttaa ja miten yhtäläisiä yhtäläisesti toimitaan. Eli nämä ovat ongelmia jäsenmaille ja toisaalta sitten rakenteet eh, niidenkään osalta ei välttämättä ole riittävää yhtenäisyyttä. Muistutaisin esimerkiksi Italian tapauksessa sites toimistot, jotka olivat olemassa ja keskittyvät erityisesti eh, salakauppaan. Ne on nyt suljettu eh, siksi, että tällaisia paineita on esitetty ja sitten eh, nyt eh, toimet jakautuvat kolmelle eri taholle, eh, poliisivoimille ja eh, toisille viranomaistaholle. Ja tämä kaikki hankaloittaa esimerkiksi valvontaa ja ylipäätään myöskin heikentää toimintavalmiuksiamme voida kitkeä laitonta kauppaa. Ja kun sanktioista puhutaan, niin niitä tulisi vahvistaa ja ne tulisi paremmin koordinoida. Lainvalvontatoimia tulisi paremmin valvonnan ja tutkinnan osalta vahvistaa. Ja sitten tarvitaan riittävän tehokkaita ja raskaita sanktioita, jotta todellakin niiden ennaltaehkäisevä vaikutus toteutuu. Ja tärkeää olisi Euroopan unionin tasolla, mutta myöskin jäsenmaatasolla taloudellisestikin eh, tarkastella tätä asiaa, hoitaa riittävän rahoitus. Tähän on törmätty useaan kertaan. Tässähän todellakin puhutaan luonnonsuojelun ja luonnonvaraisen luonnonsuojelun kysymyksistä, mutta tässä yhteydessä on tarkasteltava tai tarkastellaan automaattisesti myös rikollisuutta, salakauppaa, jota käydään. Eli taistelu on sellainen, että tämä on käytävä eri rintamilla. Ja sitten vielä lopuksi hieman siitä, mitä Eurooppa voi tehdä. Eurooppa voi eh, tehdä paljon myös ulkorajojensa ulkopuolella. Esimerkiksi WWF on todennut, että e, monet ihmiset, e, jotka pyrkivät valvomaan salametsästyssä, ovat e, altistaneet oman elämänsä uhkille alttiiksi ja sitten toisaalta näitä henkilöitä ei ole välttämättä riittävän hyvin koulutettu. Eli tarvitaan parempia koulutustoimia, ehkä laista lähestymistapaa tähän asiaan. Mm ja tässähän kollegakin jo totesi, että on katsottava, eh, miten nämä eri lajut halutaan huomioida. Tässä puhutaan markkinoista ja kaupasta. No kysyntähän määrittelee markkinoiden toiminnan ja siksi on pyrittävä siihen, että tällaisia luonnonvaraisia lajeja, eh, niiden kysyntä saataisiin alhaisemmalle tasolle. Ja sitten kun suojeltujen lajien kauppa lailla kauppaa käydään, niin ongelmana on se, että kaikki eivät välttämättä tahallaan tee rikoksia, vaan eivät välttämättä tiedä, että näillä lajeilla ei kauppaa saisi käydä. On katsottava, miten tätä edistystä ja tilanteen kehitystä sitten valvotaan tärkeää on kiinnittää tähän huomiota, jotta tosiaankin säännöt täytäntöön pannaan toivotulla tavalla. Kiitos puheenjohtaja. Haluan toistaa kaikkea, mitä kollegat ovat sanoneet. Minusta joka tapauksessa on hyvin tärkeää, että me tänään käymme keskustelua neuvoston puheenjohtajavaltion kanssa tästä toimintasuunnitelmasta, koska kysymys on ennen kaikkea toimeenpanosta jäsenvaltioissa – 31 kohtaa tässä suunnitelmassa, niissä tilanne on se, että nimenomaan jäsenvaltiot ovat se, joiden osallistumista edellytetään. Se on tärkeää, herra jo viittasi tähän, ja on tärkeää, että jäsenvaltiot ottavat resursseja käyttöön, myös henkilöresursseja, ja tarttuvat näihin ongelmiin aktiivisesti. Minusta raha ja henkilöstön käyttö tässä yhteydessä ovat todella tärkeitä. Ennen kaikkea jos ajatellaan suojattavia eläimiä ja kasveja, koska niin pitäisi olla meille tämän arvoisia. Minusta meidän pitäisi myös katsoa vielä sitä, että kolmansissa maissa suojellut eläimet, jotka laittomasti tuodaan Eurooppaan, että tämä kauppa estettäisiin täällä ja että me myös kokisimme itsemme vastuulliseksi suojelusta kolmansissakin maissa – ehkä ajatellen samanlaista säädöstä kuin Yhdysvalloissa on, voisimme päästä eteenpäin tässäkin asiassa niin, että saisimme suljettua tällaisen aukon, joka on olemassa tällä hetkellä, joka koskee nimenomaan sitä, että kauppa Euroopassa on mahdollista ja tämä kauppa tietysti kiertää, sitä vastaan täytyisi toimia erittäin tiukasti. Thank you and last one, my... Kiitos. Viimeisenä herra Dank u wel, voorzitter. Ehm, mijn excuses. Eh, ik heb... Kiitos. Anteeksi, että eh, tulin myöhässä, enkä pystynyt olemaan ihan keskustelun alusta alkaen läsnä. Minulla oli tässä muita. Mutta sen verran kuitenkin todeta, että me olemme halunneet kunnianhimoisen toimintasuunnitelman, jotta voidaan suojella luonnonvaraisia eläimiä ja kasveja. Me olemme peräänkuluttaneet sitä pitkään – Tällaisen laittoman kaupan myötä joutuu miljoonia euroja rikollisten käsiin ja se vaikuttaa monia alueita, myös hyvin syrjäisiä alueita. Tähän liittyy geopoliittisiakin näkökohtia, jotka nekin on pidettävä mielessään. Haluaisin myös mainita erään seikan, joka liittyy luonnon monimuotoisuuden toimintasuunnitelman ja sen välitarkasteluun – Silloin valiteltiin, että ei ole riittävästi olemassa sääntöjä liittyen lajilla käytävän kauppaan. Ja tätä pidettiin porsaan reikänä toimintasuunnitelmassaan. Helmikuussa esitelty toimintasuunnitelma sinällään on tervetullut, aina tietenkin voi parannella. Kyse oli myös siitä, että päästään sanoista tekoihin. Minulla olisi muutama kysymys. Miten jäsenvaltiot ovat ottaneet vastaan toimintasuunnitelman? Miten puolestanne arvioitte poliittista tahtotilaa täytäntöönpanna tätä jäsenvaltiossa niin, että tarvitaan riittävästi varoja sen täytäntöönpanoon? Ja vielä lopuksi ottaisin esille hiljattaisen tapaamisen esittelyiden kesken. Mainittiin siellä Yhdysvaltain leisi laki joka on ollut voimassa vuodesta 1900. Ja siellä on kielletty luonnonvaraisten lajien tuonti, jos ne on suojeltu alkuperämaassa. Toimintasuunnitelmasta ei tätä löydy. Mitä tästä olette mieltä? Thank you. Kiitos. En tiedä, haluaako komissio lausua jotain esittää huomioita tai jos niin nyt olisi siihen oikea ajankohta. Herra Hänli, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chair. Well, um... Kiitos puheenjohtaja. Me odotamme mielenkiinnolla maanantaina tulevia neuvoston johtopäätöksiä, että kaikki olemme voineet kuulla. Valiokunnan jäseniltä on myönteistä. On ollut tärkeää todeta, että tämän toimeenpano pitkälti riippuu jäsenvaltioista – harjoitamme läheistä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, kuulemme jäsenvaltioita ja on komitea, jossa tapahtuu kokemusten vaihtoa, käytänteiden vaihtoa, jossa opitaan toisilta ja kun edetään asiassa, ajatellen aiemmin tekemäni esitystä ja ajatellen esityksiä, joita olemme tekemässä huippukokouksia, joka pidetään Etelä-Afrikassa tämäkin asia, joka koskee myös jäsenvaltioita. Mitä tulee sitten äh, näihin äh, tähän sitesiin, äh, se sopimus on tie päästä eteenpäin asioissa. On, voidaan takautella yhteistyötä myöskin unionin ulkopuolisten maiden kanssa ja, tähän, ja myöskin unionin sisällä. Ja tähän on tulossa uusia esityksiä. tiedä, onko jäsenillä meille esimerkkejä siitä, että on vaarallisissa uhanalaisia lajeja yksittäisissä maissa, joita tällä hetkellä sites ei kata. Tämä on asia, jota pitäisi katsoa. Emme ole tälläkään tietoisia tästä yleisopimuksessa ei tietääksemme ole suuria aukkoja, mutta me tiedämme, että monissa kehittyvissä maissa tehdään uusia ehdotuksia lajeista, jotka pitäisi lisätä sitesiin, sen liitteisiin. Monet näistä ovat ehdotuksia, joita EU tukee. Kiitos. Thank you. Kiitos. Ja sitten herra Dekker, voitte vastata ja sitten johtopäätökset puheenjohtajan puolesta. Kiitos. On rohkaisevaa kuulla, että kolme toimielintä todellakin ovat sitä mieltä, että on tärkeää nostaa esiin tämä tärkeä kysymys. Ja edistystä on tapahtunutkin. Ja niin kuin totesin, mandaatista kävi ilmi se, että myös neuvosto on sitä mieltä, että toimintasuunnitelma on hyvä väline edetä tässä asiassa ja puuttua ongelmiin. Nostan esiin joitain kysymyksiä, joita täällä esitettiin vaikka tietenkään en välttämättä ihan kaikkiin voi vastata. Puhun nyt tässä Euroopan unionin puheenjohtajavaltiona, enkä välttämättä voi kommentoida kysymyksiä, jotka eivät liity toimintasuunnitelmaan, enkä näiden 32 toimen osalta myöskään mennä yksityiskohtiin tässä. Mutta niin kuin alustuksessa totesin maanantaina, toivottavasti tullaan saamaan tuki tähän, tälle toimintasuunnitelmalle ja sen painopisteille neuvostotasolla ja ympäristöneuvostossahan tätä asiaa tarkastellaan. Ympäristöneuvosto siis hyväksyy asian niin kuin täällä todettiin, paljon riippuu siitä, miten näitä toimia täytäntöön pannaan ja toivomme, että neuvosto myöskin on valmis tähän täytäntöönpanoon menemään. Tärkeää on myöskin hoitaa valvontakysymykset täytäntöönpanon osalta riittävän hyvin. Ja todellakin meidän on todellakin saatava tietoa komissiolta sen suhteen, miten edetään täytäntöönpanossa ja varmasti tämä huomioidaan maanantain tekstissä. Sitten COP17 CITES. No nyt ollaan valmistelujen puolivälissä menossa. Tämä on ensimmäinen COP-kokous, jossa myöskin EU on mukana ja tämä tuo mukanaan uusia mahdollisuuksia, mutta myös haasteita ja olemme eh, yhteistyössä toimineet komission kanssa ja myöskin tulevan puheenjohtajan Slovakian kanssa, jotta olemme hyvin valmistautuneet kokoukseen. Ja päätöslauselmastanne eh, tulee varmasti myöskin olemaan hyötyä kun tullaan osapuolille esittämään erilaisia ehdotuksia. Mukanahan ovat, kuten tiedätte, esimerkiksi elefantit, leijonat, hait ja muutkin, mutta toisaalta myöskin puuaines ja puulait, esimerkiksi trooppiset puut trooppista metsistä, salemetsistä. metsistä ja sitten eh, korruptiokysymykset ja mm, metsästysmuiston metsästys, ne ovat tässä myöskin esillä ja toivottavasti näissäkin päästään eh, oikeaan suuntaan, jotta todellakin voidaan kitkeä salametsästystä ja salakauppaa. Lopulta tulee olemaan eh, osana varmasti tätä päätös, päätelmää, joka tullaan esittämään maanantaina. Jäsenmaat esittävät omat painopisteensä Europolle ja Europolle myöskin tiedot esitetään ja selvitetään sitä, millä tasolla eh, tavoiteasettelu on. Ja tätä Europol tarvitsee, jotta se voi asioita selvittää. Sehän lähtee liikkeelle niistä prioriteeteista, jotka jäsenmaat asettavat. Eli neuvoston päätelmissä tämäkin tullaan esiin tuomaan. Eli jos asia koetaan tärkeäksi, on tärkeää, että Europol siitä myöskin saa tiedon. Tässä mm, tärkeimmät vastaukset tai tärkeimmät kysymykset. Ja lopuksi vielä toteaisin, että toivottavasti maanantaina neuvosto osoittaa sen, että se on sitoutunut tähän tärkeään kysymykseen ja toimintasuunnitelman hyväksymiseen. Ja totta kai e, toivomme hyvää yhteistyötä myös Euroopan parlamentin kanssa, erityisesti teidän valiokuntanne kanssa. Kiitos. No, Kiitos. Vastauksia keskustelussa. Muita asioita ei ole. Viimeiseksi ilmoitan seuraavasta kokouksesta 21. kesäkuuta Brysselissä hauskaa päivän jatkoa. Kiitos läsnäolosta.